tähän aiheeseen. Haluan myös kiittää teidän aktiivisuudesta, millä olette aloittaneet tämän kauden ja, olette käyneet ja tarttuneet tähän koheesiopolitiikan paketteihin. olemme paljon käyneet läpi tässäkin keskustelussa koheesiopolitiikan tärkeyttä nimenomaan investointipolitiikkana ja toki tähän liittyy vahvasti myös tämä rahoituksellinen puoli ja olen tyytyväinen siihen että olette ottaneet tämän asian tosissanne ja tulette puolustamaan vahvaa koheesiopolitiikkaa varmasti myös neuvostossa ja, ja myös rahoitusneuvotteluissa. Tähän liittyen haluan vielä sanoa muutaman sanan alueellisesta yhteistyöstä ja rajat ylittävästä yhteistyöstä. Me täällä valiokunnassa olemme puhuneet paljon aiheesta ja näemme sen merkityksen nimenomaan eurooppalaista lisäarvoa tuovana aluekehityksen elementtinä. Ja nyt kun katsomme noita rahoituskehyksiin liittyviä neuvotteluita, niin parlamentin kanta, jolla me pyysimme että 7 prosenttia nimenomaan tälle alueellisen yhteistyön ohjelmille. näyttäisi että, että niin komissio kuin neuvosto eivät ole ihan niin kunnianhimoisia tämän, rahoitusosuuden suhteen ja haluaisinkin kysyä teiltä että mikä teidän näkemyksenne on tästä alueellisen yhteistyön rahoituksesta ja koetteko että pystytte sitä vielä noissa rahoitusneuvotteluissa puolustamaan ja ainakin nostamaan siitä mitä komissio on aikanaan esittänyt eli tuo reilu kolme prosenttia?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

domnul jan olbrycht calitatea absorbiei calitatea investiiei fondurilor europene nu doar absorbia acestora în proiecte de nicăieri către nicăieri. frau präsidentin! Ähm, anschließend an das was äh, kollege theurer aber jetzt auch kollege botinaru sagte